Jatkamme istuntoa. Meillä on koko joukko ilmoitusluontoisia asioita. Ennen kuin aloitamme, olen saanut neuvostolta sen ensimmäisen ö, käsittelyn kannan ja komission kannan ja tämä otsikko kerrotaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Tähän pätee kolmen kuukauden määräaika ja sillä välin parlamentin täytyy tehdä kantansa tietäväksi ja tämä aika käynnistyy huomenna 21. toukokuuta 2010. Ja sitten toiseksi eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyvä